aktiivisesti vuoropuhelussa kumppaneittemme kanssa, mukaan luettuna Eritrea. Tämä vuoropuhelu ja myös julkisesti olemme nostaneet esille huolemme siitä, että Eritrea edelleenkin rikkoo sitoumuksiaan eikä kunnioita perusihmisoikeuksia. Olemme rohkaisseet konkreettisiin toimiin, esimerkiksi vankien vapauttamiseen kommunikandosta. He, he ovat olleet vangittuina senä sitten vuoden 2001. David Isaac on EUn ja Eritrean kansalainen. EU on nostanut nämä huolet esille myös kansainvälisillä foorumeilla, erityisesti YK on ihmisoikeusneuvostossa siellä. Olemme vedonneet Eritreaan, jotta se tekisi yhteistyötä erityislähettilään kanssa YKsta ja toteutettaisiin tutkimushanke Eritrean tapahtumista. Me katsomme, että on useista syistä parasta käydä tätä näkemysten vaihtoa Eritrean kanssa – näkemysten vaihto antaa mahdollisuudet nostaa esille muutostarpeita ja korostaa, kuinka tärkeää on pitää kiinni kansainvälisistä ihmisoikeusstandardeista. Syrjäytyminen ja ristenäisyys ei useinkaan auta näissä ongelmissa. Toiseksi tukeminen mahdollistaa sen, että voimme auttaa väestöä, voimme parantaa sen elinolosuhteita. Ja lopuksi mukanaolo edesauttaa vakautta ja rauhaa maassa ja koko alueella laajemmin. Pientä edistystä on hiljan saatu aikaiseksi. Esimerkiksi joulukuussa 2014 Eritrean hallitus ilmoitti, että kansallisen palveluksen kestoa rajoitettaisiin 18 kuukauteen uusien värvättyjen osalta. Toistaiseksi tämä kansallinen palvelus on ollut kestoltaan rajoittamaton ja tämä on ollut yksi este tiellemme. Nyt päätös on kuitenkin täytäntöön pantava. On tehtävä kaikki mahdollinen, jotta voimme Eritrean väestön suurta painetta helpottaa. Elintarviketurvallisuudessa on ongelmia, talousnäkymissä ja mahdollisuuksissa niin ikään on haasteita. Epätoivosta osoittaa ihmisten virta, erityisesti nuorten ihmisten virta pois maasta. He usein lähtevät vaaralliselle matkalle, pyrkivät Euroopan unionin laittomin konstein. He ovat myös ihmissalakuljettajille helppoa saalista. Tästä syystä Euroopan unionin kehityshankkeet, jotka toteutuvat kehitysyhteistyörahaston kautta 50 3,7 miljoonaa euroa kaudella 2008 tähän päivään mennessä käytetään lähestulkoon täysin maatalous- ja elintarviketurvan alalla. Toiseksi keskitymme kapasiteetin rakentamiseen ja toimintaan ruohonjuuritasolla, aivan erityisesti niin, että rohkaistaan käyttämään yhteisötuomioistuimia. Me haluamme tukea hankkeita, emme niinkään tarjota suoraa budjettitukea. Menettelyjen sääntöjen noudattaminen äh, edesauttaa sitä, että tuki menee perille ihmisille, vähennetään köyhyyttä eikä tueta keskushallintoa Eritreassa. Kun ajatellaan tuen ohjelmointia 11. kehitysrahastossa, niin keskustelut, neuvottelut ovat tästä käynnissä – EUn kehitysapu tukee talous- ja sosiaalista kehitystä niin, että parannetaan uusiutuvan energian saantia. Näin saadaan myös väestön kannalta kourin tuloksia. Esimerkiksi luodaan työpaikkoja ja parannetaan ihmisten mahdollisuuksia ansaita elantonsa. Pyrimme myös kestävää taloudellista kasvua tukemaan toimillamme. EUn yhteistyön lisäksi kehitysyhteistyörahastosta EU on myöntänyt myös teemakohtaista rahoitusta, jolla voidaan parantaa kapasiteettia kansalaisyhteiskunnassa sekä virallisesti että epävirallisesti. Teemme työtä sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisten oikeuksien alalla. Vaikkakin tällä hetkellä voimme toimia vain osi rajallisesti, näkyvällä tavalla, niin pyrimme kuitenkin rohkaisemaan pluraalisuutta ja myös kansalaisten mukanaoloa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Sitten muutama sana maahanmuutosta. Eritrea on keskeinen lähtömaa. Kun parannamme Eritrean väen mahdollisuuksia ansaitsa elantonsa, niin vähennämme myös tarvetta maastamuutolle. Eritrea on kartumin prosessin kumppani kartumin prosessin mukaisesti ihmisoikeuskysymykset, jotka liittyvät pakolaisiin ja maahanmuuttajiin, otetaan esille ministerijulistuksen mukaisesti. Sehän allekirjoitettiin Roomassa marraskuussa viime vuonna. Kehitysapumme täytyisi nähdä myös alueellisessa yhteydessä. Alueellisten hankkeiden kautta Euroopan unioni parantaa Eritrean roolia myös alueellisesti. Jemenin tapahtumat ovat erityisiä huolenaiheita ja niillä on vaikutusta myös alueen vakauteen ja Eritreaan, joka on Punaisen meren toisella puolella vastapäätä Jemeniä. Tuki väestölle mahdollistaa sen, että väestö ei ole niin helposti radikalisoitavissa ja EUn tuki voidaan nähdä myös rauhan ja vakauden tukemisessa. Mielelläni kuuntelen teidän näkemyksenne EUn sitoutumisesta Eritrean auttamiseen. Kiitos. Kiitoksia komissaari Mimitsa ja sitten poliittisten puolueiden edustajat. Ensimmäisenä Stier, kaksi minuuttia. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Eritrea doista jest jedna... Kiitoksia komissaari jäsen. Eritrea on yksi maailman köyhimpiä maita – inhimillisen kehityksen indeksin mukaan se on 167. maailman maista, eli lähellä häntä päätä, mutta aivan köyhin maa nyt on hyvin pieni, siellä on noin 6 miljoonaa ihmistä, mutta 30 prosenttia poliittisista turvapaikkapyynnöistä tulee nimenomaan Eritreasta, ja syynä on nimenomaan se, että siellä on jatkuvasti rikottu ihmisoikeuksia ja Eritreassa on diktatuuri, joka on kestänyt jo liian pitkään. Hyvin monet ovat jo vaatineet, että Eritrea tai ovat verranneet Eritreaa Pohjois-Koreaan tai kutsuneet sitä maailman suurimmaksi vankiloksi. Tässä kymmenessä kehitysrahastossa painopistealueet olivat hyvin lähellä maaseudun kehitystä ja elintarvikekysymyksiin. Kukaan ei tätä kyseenalaista, kukaan ei kiistä sitä, etteikö olisi tärkeää lähettää apua Eritrean kansalaisille, ei diktatuurille. Eli on tärkeää, että kansalaiset saavat tätä tukea. Mutta se, että luodaan tällainen inklusiivinen instituutio ja työstetään ihmisoikeuksia, niin ne pitää ottaa mukaan tähän 11 kehitysohjelmaan. Jos me haluamme koordinoida ulkopolitiikkaa ja yhteistä turvapolitiikkaa, niin turvallisuuspolitiikkaa, niin meidän täytyy ottaa nämä asiat mukaan työhömme. Ei pidä kuvitella turhia. Kehityspolitiikka ei voi olla korvausta sitten eurooppalaiselle yhteiselle turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle, mutta Eritreasta on tultava maa, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Valenciano. Kiitoksia, puhemies. Eritrea on tosiaan maa, joka on unohdettu, lähes unohdetulla mantereella. Siihen ei koskaan kiinnitetä huomiota, kun keskustelemme asioista täällä Hyvin vähän on puhuttu Eritreasta ja olemme tehneet hyvin vähän Eritrean hyväksi. Se on maa, jossa on hyvin paljon sortoa ja siellä on diktaattori, joka on ollut jo yli 20 vuotta vallassa ja haalinut kaiken vallan itselleen ja kyse on tosiaankin suuresta ulkoilmaa vankilasta. Mutta jos puhumme Eritreasta, se ei johdu ihmisoikeustilanteesta, vaan siksi, että olemme saaneet tiedon siitä, että monet Eritrean kansalaiset ovat poistumassa maasta. He etsivät esimerkiksi turvapaikkaa muualta ja siksi nyt puhumme Eritreasta. Tämä on totuus. Se on aika pieni maa, 6 miljoonaa ihmistä ja viime vuonna 300 000 kansalaista lähti maastaan ja monet näistä ovat lapsia, hyvin pieniä lapsia, 15, 16, 17-vuotiaita. Ja monet elävät huonosti pakolaisleireillä ja tehän tiedätte, että siellä on pahoja ihmiskauppaongelmia ja siellä on myöskin järjestettyä kidutusta Sinain niemimaalla. Komissio on puhunut mahdollisesta tukipaketista, se on kolminkertaistettu ja se on hyvä uutinen, mutta kysyisin komission jäsen, aiommeko osoittaa tämän tuen todellakin eritrealaisille, vaan pidämmekö yllä tätä tämänhetkistä tilannetta, diktatuuria pikemminkin, että autetaan kansalaisia. Miten tiedämme, että nämä rahat eivät sitten viime kädessä, niin kuin usein on käynyt, eivät menekään sitten diktaattorin käsiin? Ja sitten puhutaan turvapaikoista ja perheiden jälleenyhdistämisestä. Se on tietysti tarpeellista, se on tärkeää monille kansalaisille. Ja he ovat joutuneet lähtemään maastaan. Miksi me puhumme tästä enemmän? Meidän pitäisi myöskin avata Eurooppa näille ihmisille, jotta he pystyvät sitten elämään suurin piirtein kunnollista elämää. En haluaisi komission jäsen, että vaikuttaisi siltä, että me olemme rikkaita, jotka sitten kirjoittavat tsekkejä, jotka, jotta muut sitten ratkaisevat näitä ongelmia. Dank, Frau Kiitoksia. Seuraavaksi Henkel. Kiitos. Kaikki, mitä täällä on sanottu, voin sen allekirjoittaa, varsinkin sen, mitä edustaja Valenciana juuri sanoi. Me käsittää käsittelemme tässä jälleen kerran oiretta Eritreassa tällä kertaa. Kysymys on korruptoidusta, ihmisiä halveksivasta diktatuurihallinnosta ja sen vuoksi vetoankin, että me katsoisimme tarkkaan, minkälaisia sanktioita voisimme vielä äh, nostattaa tätä maata vastaan. Ja erityisen vakuuttunut olen siitä, että meidän täytyy toimia siellä, jossa tämä sorto ihmisiin iskee. Meidän tulisi tehdä kaikkemme, että se piiri, joiden, joiden, joille olemme antaneet maahantulopiirin ja joiden varat on jääditetty, joilla Äh, jotka lähettävät lapsensa amerikkalaisiin ja englantilaisiin elittiskuuluun, että me ottaisimme tämän piirin katseemme alaiseksi. Kiitoksia. Ja sitten Bethera Basterecea, kaksi minuuttia. Gracias, presidente. Kiitoksia, puhemies, komission jäsen. Eritrea on yksi maa, joka on allekirjoittanut kotonusopimuksen ja siinä on sitouduttu edistämään ja suojelemaan kaikkia perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia. Ja kyse on maasta, jossa on vuodesta 1993 ollut demokratia ja presidentti äskettäin totesi, että jos joku katsoo tässä maassa, että voi olla demokratia tai monipuolijärjestelmä, niin lähtekö sitten muualle ajattelemaan tällaisia asioita. Kyse on hallituksesta, joka jatkuvasti käyttää kiristystä ja se rekrytoi miesiä, naisia, lapsia pakolla armeijaan. Ja se myöskin tekee mielivaltaisia pidätyksiä ja harjoittaa kidutusta, ei anna uskonnonvapausta ja siellä annetaan myöskin tukea terroristijärjestöille, ja meillä täytyy nyt katsoa, mitä teemme Eritrean suhteen. Maassa on myöskin lääkäri, ja siellä on yli 5000 eritrealaista, jotka kuukausittain pakenevat Eurooppaan. Ja tämä lääkäri on pelastanut monia kidnappattuja pakolaisia, ja monet näistä ovat alle 15-vuotiaita ja he ovat hyvin laihoja ja heillä on kammottavia tarinoita kerrottavan Lampedusalla. He muistelevat maataan ja Fesaha on sanonut, että nämä kidnappajat ottavat yhteyttä perheisiin, jotta nämä voivat kuulla näiden ihmisten huudot, kun heitä kidutetaan. Heitä poltetaan ja he etsivät sitten tukea ja he joutuvat maksamaan jopa 40 000 dollaria, ja jos näin ei käy, niin sitten heiltä myydään munuainen tai vaikka sarve. Meidän täytyy toimia niin, että Eritrea ei ainoastaan toimisi niin kuin pankki muun on suositellut, ja Euroopan pitää nyt olla se moottori, joka pystyy murtamaan tämän sorron kierteen ja ihmisoikeusrikkomukset. Tämä asia on nyt meidän käsissämme. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi puolitoista minuuttia Virgia. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Haluaisin ensin kiittää poliittisia ryhmiä, jotka hyväksyivät, että tätä keskustelua käydään esityslistalla. Kartumin prosessi, joka Italian puheenjohtajakaudella käynnistettiin, haluaa uudelleen käynnistää vuoropuhelun myös Eritrean kanssa – 312 miljoonaa oli aluksi suunnitelmissa, mutta sitten luku katosi komission suunnitelmissa. 122 miljoonaa on nyt ja sitten täytäntöönpanon puutteista on alennettu aina 50 miljoonaan. Eritrealaiset ovat runsaslukuisena ylittämässä välimerta Italian. Eritreassa rahoitettaisiin ensinnäkin Eritrean hallituksen mahdollisuuksia taistella ihmiskauppaa vastaan. Tämä hallitus, komission jäsen, on juuri ilmaissut, että tämän kaupan järjestäjät ovat ihmisoikeuksien sortajia ja ulkomaisia journalisteja. Kun otetaan huomioon, minkälainen korruptoitunut hallitus maassa on, niin miten tähän voitaisiin uskoa? Vaarana on, että uusia sortotoimia ollaan rahoittamassa tässä maassa, jossa on valtavasti eh, vangittuja journalisteja ja monet ovat kuolleet vankeudessa. Ja sitten pitäisi vahvistaa oikeusjärjestelmää maassa. Pitää paikkansa. Perustuslakia ei ole koskaan otettu käyttöön, ei ole edes rikoslakia siellä olemassa. Sitten tiedotuskampanjat, mitä te sitten rahoittaisitte ja aivan erityisesti? Kiitoksia Josia. Sitten seuraavaksi Sargentini, puolitoista minuuttia. Kiitos eh, puhemies. Minusta tänään, kun me puhumme Eritreasta, kysymys on ennen kaikkea siitä, että komission jäsen Mimicha oli maaliskuussa Addis Abebassa lehdistötilaisuudessa ja puhui kehitysyhteistyöstä Eritrean kanssa ja mainitsi silloin summan, joka herätti hämmästystä. Ja se myös tavallaan johti siihen, että tai asetti linkin siinä siihen, kuinka paljon maasta on lähtenyt pakolaisia. Aikaisemmin meillä on ollut eurooppalaista kehitysapua Eritrealle myöskin, eikä kaikkea ole käytetty sen vuoksi, että on mahdotonta käyttää rahaa esimerkiksi suuriin infrastruktuuriprojekteihin maassa, jossa työntekijät eivät vapaaehtoisesti tee työtä vaan ovat esimerkiksi velvoitettuja tekemään töitä, ovat siis tavallaan jonkinlaisia orjia. Eli rahaa ei silloin käytetty loppuun ja voisin hyvin nyt nähdä, että me jälleen kerran yritämme irrottaa varoja tälle maalle, mutta onko komission jäsen nyt miettinyt, että kuinka me nämä rahat käytämme? Ja tällä hetkellä, kun me argumentoimme kehitysyhteistyö tavoitteitamme ja perustelemme sitä esimerkiksi maahanmuutolla. Miksi me teemme yhteistyötä Eritrean kanssa? Siksi, että me kaataisimme hallinnon ja antaisimme ihmisille siellä paremman elämän. Kiitoksia. Seuraavaksi James, kaksi minuuttia. Kiitos. Vain yhdeksän päivää sitten kollega Nathan Gill Strasbourgin täysistunnossa totesi, että kehittyvä maailma tarvitsee kauppaa, ei apua. Tällä viikolla on tehty tapaustutkimus, joka osoittaa juuri tämän todeksi. Eritrea on maa, jossa on valtavat ihmisoikeusongelmat. 2011 maa ei päästänyt riippumatonta YK äh, reporteria paikalle, mitä on tapahtunut. Ja tällä viikolla EU on vedonnut Eritrean presidenttiin, jotta vapautettaisiin blokkarit ja journalistit vankiloista. Todellisuus on se, että EU kärsii omasta tekopyhyydestään ja harhaluuloista sen suhteen, mitä kehitysavulla voitaisiin saavuttaa. EU toisaalta tuomitsee diktaattorit ja antaa näille maille tukea ja sitten haluaa puuttua muuttovirtoihin Eurooppaan ja toteuttaa haitallista politiikkaa, heittää rahaa pois ilman minkäänlaista tilivelvollisuutta. Liian usein sanktioita noudatetaan ja ne vain tekevät hallaa viattomille, eivät suinkaan syyllisille. Afrikan tuottoraportti totesi, että Eritrean BKT on noussut 2,1 prosentilla, lähestulkoon kaksinkertainen verrattuna vuoteen 2013. Tämä maa on rikas ja helposti siellä voitaisiin kaivannaisia hyödyntää kultaa ja kuparia. Monet maat vain unelmoivat tällaisista rikkauksista. Se, mitä Eritrea nyt tarvitsee, on sitä, että sen täytyy moninaistaa talouttaan niin, että ei ole pelkästään kaivosriippuvainen talous. Ihmiset tarvitsevat työpaikkoja ja turvaa, ennen kaikkea mahdollisuuden vapautua köyhyydestä. Ulkomainen apu ei tähän pysty puuttumaan. Meidän on oltava varovaisia sen suhteen, miten ulkomaista tukea käytetään ja mihin tarkoitukseen sitä pyydetään tälle maalle. En usko, että ryhdymme oikeisiin toimiin, jotta pääsisimme tähän tavoitteeseen. Kiitoksia. Seuraavaksi Borgetsio, yksi minuutti. Finalmente si parla di criteri da... Nyt puhutaan kriteereistä, joiden pohjalta EU myöntää tukea, mutta yhteistyöpolitiikka Euroopassa Afrikan suhteen on ollut täysi epäonnistuminen ja Eritrea on tästä esimerkki. Ei voida hyväksyä sitä, että annetaan näitä varoja Eritrealle, koska tällä tavalla ei auteta kansalaisten elämää, vaan todennäköisesti rahat menevät joillekin kansalaisjärjestöille, jotka eivät toimi avoimesti, ja sitten ne menevät korruptioon, julkiseen hallintoon. Kun käytetään yhteisön varoja, niin meidän täytyy valvoa, miten niitä käytetään. Ja tämä koskee myöskin humanitaarisia hankkeita. Meidän täytyy tarkistaa, onko päästy tavoitteisiin ja on, ovatko menettelyt avoimia. Meidän täytyy selkeästi todeta, että me saadamme maksaa, maksaa kaksi kertaa, kun meillä on tätä massamaahanmuuttoa, koska täällä on toistuvasti todettu, että hyvin suuri osa näistä eritrealaisista ovat kärsineet paljon massaan ja Kiitoksia Borgetsioon. Ja sitten kaksi minuuttia Adaktusson. Herr talman. Herra puhemies, kun me tänään parlamentissa keskustelemme kehitysavusta Eritrealle ja otamme esiin ihmisoikeusloukkaukset, joita hallinto tekee, niin haluaisin muistuttaa erästä luvusta 5000. Nyt tiistaina toinen kesäkuuta on mennyt 5000 päivää siitä, kun EU-kansalainen David Isaac eh, otettiin kiinni ja heitettiin vankilaan Eritreassa. Vuodesta 2011 lähtien eh, tämä eh, ruotsalainen toimittaja on vankilassa viruu epäinhimillisissä olosuhteissa ilman yhteyksiä muuhun maailmaan. Herra puhemies, tämä on yksi pahimmista ihmisoikeusrikkomuksista Ruotsiin liittyen tähän mennessä ja on nyt todellakin aika vaikuttaa Eritrean diktatuuriin. Iso-Britannia ja Kanada ovat ryhtyneet toimenpiteisiin estääkseen Eritrean äh, suurlähettiläitä toteuttamasta äh, ulkoa maansa kansalaisten verottamista ulkomailla. Ja jos EUkin tekisi näin, niin se voisi johtaa siihen, että rahavirta diktatuurille tyrehtyisi. Ja sen lisäksi Tätä tukisi myös YK turvallisuusneuvosto. Sen vuoksi EUn pitäisi nyt toimia, jotta voisimme lopettaa Eritrean hallituksen laittoman rahankeräyksen kansalaisiltaan ulkomailla. Meidän täytyisi saada aikaan myös toimivia sanktioita diktatuuria vastaan ja meidän tulisi liittää tämän päivänä puhumamme kehitysapu selkeämpiin vaatimuksiin ihmisoikeuksien noudattamisesta. Viisi tuhatta pitkää päivää on mennyt siitä, kun David Isaac, Eritrean vankilat ovat täynnä muita viattomia mielipidevankeja. EUn täytyy nyt esittää selkeät vaatimukset ja kovemmat toimenpiteet hallitusta vastaan. Kiitoksia. Seuraavaksi Kienje, kaksi minuuttia. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia, puhemies. Vuoden 2015 alusta lähtien yli 10 000 pakolaista on tullut Italian rannikoille Eritreasta. Sadat tuhannet ihmiset pakenevat vuosittain Eritreasta ja he haluavat sitten lähteä matkalle, joka ei välttämättä koskaan pääty ja on vaikea puhua tästä maasta ilman, että nähdään myöskin ihmisten kasvot, jotka tuhansittain saapuvat alueellemme ja usein kuolleina. Hallituksessa valtaa ovat pitäneet samat henkilöt jo pitkään, ja mitään demokraattisia vale ei ole. Ja hyvin paljon eritraiset ovat joutuneet vuodattamaan verta ja tämä tapahtuu EUn rajoilla ja meidän täytyy keskittyä nyt tämän maan kehittämiseen. Eli puhemies, meidän täytyy katsoa humanitaarista apua, jota on myönnetty Eritrealle. Meillä on lähestymistapa, joka on määritelty usean kertaan täälläkin, eli meidän täytyy puuttua näihin syihin ja meidän täytyy murtaa nyt tämä hiljaisuus. Meidän täytyy saada Asmaran hallitus neuvottelupöytään, jotta päästään rauhan tielle ja meidän täytyy keskustella ilman tabuja meidän täytyy puhua kaikesta ja meidän täytyy saada tämä maa demokratioprosessiin ja meidän on pidettävä kiinni arvoistamme ja tavoitteistamme. Ja mielestäni on tärkeää myöskin tarkistaa, että apu menee oikeaan osoitteeseen. Meidän täytyy varmistaa, että siitä hyötyy todellakin kansa ja että kansalaiset todellakin hyötyvät siitä. Meidän täytyy ennen kaikkea varmistaa se, että humanitaariset järjestöt ovat paikalla maassa, jotta voidaan parantaa eritrealaisten elämää me emme voi umistaa silmiämme näiltä seuraamuksilta. Eritrean ja Etiopian tilanne on hyvin hälyttävä ja tämä vaikuttaa myöskin meihin, kun Välimeri on muuttunut hautausmaaksi. Meidän täytyy edistää rauhaa ja meidän täytyy olla rohkeita käydä vuoropuhelua silloin, kun se on mahdollista ja meidän täytyy nyt murtaa tämä hiljaisuus. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Ujazdowski, yksi minuutti. Panie przewodniczący, dziękuję bardzo. Europa... Kiitos puhemies. Eurolla, e, Euroopalla on velvoitteita Eritreaa kohtaan. Maa on diktatuuri ja se elää kurissa olosuhteissa. Eritrea on kärsinyt myös siirtomakauden takia. Ja tämän takia meillä on velvoitteita maata kohtaan. Vapaan maailman on täytynyt taistella ihmisoikeus sortoa vastaan ja tukea väestöä. Näin meidän tulisi toimia, tukea väestöä suoraan. tukea pitää myös valvoa. Olen Sarsen, Sargentinin kanssa samaa mieltä siitä, että meidän tulisi arvioida tuen perillemenoa. Euroopan varoja ei saa kulua haskioon. Meidän on oltava sinnikkäitä ja tätä kautta pääsemme tavoitteisiin. Kiitoksia. Seuraavaksi Spinelli, yksi minuutti. Grazie, Kiitoksia, puhemies Wikileaksin ansiosta nyt tiedämme, millä tavalla EU haluaa pysäyttää pakolaiset. Väkivallan käyttö usein olisi sallittua, kun kyse on laivoihin siirtymisestä. Taloudellisesti on nyt tuettu diktatuureja ja halutaan pysäyttää tämä maastapako. Ja on puhuttu nyt siitä, että ihmisoikeustilanne olisi parantunut mutta oppositio on kiistänyt tällaiset väitteet. Komission jäsen pyytäisin, että ajattelette nyt näitä pakolaisia. Nämä raportit osoittavat, että on todettu, että Eurooppa joko laittaa ne leireille Libyaan tai sitten palauttaa ne tälle alkualueelle. En tiedä, mitä mieltä te olette, mutta minä tiedän, mitä mieltä pakolaiset ovat. He joutuvat taistelemaan muureja vastaan, joita Eurooppa on nostattanut etelän. Kiitoksia Spinelli, Ja sitten seuraavaksi se vain jos yksi minuutti. Um, arvoisa puhemies. Sekä komission jäsen että ruotsalainen kollegani täällä puhui David Isakista, ruotsalainen toimittaja, joka on istunut Eritreassa vankilassa vuodesta 2001 lähtien. 5000 päivää. Se on lähes neljätoista vuotta. kolmetoista vuotta ja päivät päälle. Hän on ainoa EU-kansalainen, joka istuu mielipidevankina mutta Ruotsin hallituksen toimet eivät ole auttaneet eikä hiljainen diplomatiakaan, jotta David olisi vapautettu. Vuonna 2009 presidentti jopa sanoi, että ei aiota järjestää äh, oikeudenkäyntiä eikä vapauttaa Isakia, joten Ruotsi on ihan yhdentekevä. Joten nyt kun puhutaan EUn tuesta, niin eh, Ruotsi ei anna mitään budjettitukea. Ja nyt te sanotte, että ei EUllakaan ole mitään budjettitukea Eritrealle. Mitä EU, mitä komissio aikoo tehdä, jotta huolehdimme siitä, että saamme vapautettua EUn kansalaisen Eritrean vankilasta? Kiitoksia. Seuraavaksi Epitideios yksi minuutti Puhemies. Yksi Afrikan maista, jonka kanssa Eurooppa pyrkii vahvistamaan siteitään, on Eritrea. Eritrea kuitenkin rikkoo toistuvasti ihmisoikeuksia. Eritrean tapaus selkeästi osoittaa, minkälainen henki vallitsee EUn ulkopolitiikassa – intressit muistetaan ensimmäisenä. Halutaan tehostaa siteitä niihin maihin, joita hallitaan epädemokraattisesti ja jotka rikkovat ihmisoikeuksia. Nämä maat ovat aivan ilmiselvästi strategisen tärkeitä Euroopalle, mutta vielä pahempaa on se, että Turkin, Fyromin, Albanian ja Kosovon kaltaiset maat halutaan EUn jäseniksi. Tällä taktiikalla ainut mitä saavutetaan on se, että EUn arvovalta murenee. Jos me haluamme nostaa omaa profiiliamme ja EUn arvovaltaa, niin täytyy pitää kiinni EUn periaatteesta. Kiitokset, sitten Fruntsuulika yksi minuutti. Mikro. Try harder. european development aid must have the objective to reach the. Kiitos. Äh, eurooppalaisella äh, kehitysavulla täytyy olla tavoitteena se, että se menee tarvitseville. EUn äh, valtuuskunnan täytyy hyvin tarkkaan katsoa, millä tavalla varoja käytetään. Poliittinen vuoropuhelu ihmisoikeuksista, kotonuun sopimuksen artiklan kahdeksan pohjalta on hyvin välttämätöntä ja meidän täytyy tukea ihmisoikeuksien noudattamista. YK on tutkimus tai selvitys ei ole saanut minkäännäköistä apua hallituksen puolelta. Itse asiassa YK ei ole päässyt edes maahan. Komission jäsen, miten, miten me toimimme tässä? ei kai tässä nyt ole minkäännäköisiä todisteita edes. Euroopan komission pitäisi vaatia, että YK tutkimusvaltuuskunnalle annetaan pääsy maahan. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Demesmaker, yksi minuutti. Vanmorgen bracht eh, de Belgische... Tänä aamuna Belgian radiossa kerrottiin, että turvapaikkahakemukset Etiopiasta Eritreassa tässä kuussa ovat kaksinkertaistuneet verrattuna toukokuuhun 2014. Kauhea ihmisoikeustilanne on se kaikkein tärkein syy, miksi ihmiset pakenevat ja aivan liian usein he vielä kuolevat matkallaan Välimeren ylitse. Belgia on antanut turvapaikkoja hyvin monille eritrealaisille, mutta kuitenkin vain harva pääsee sieltä pakoon. Ja meidän täytyy löytää jonkinlainen ratkaisu niille, jotka joutuvat jäämään maahan. Se on kaikkien intresseissä minä kuulin komission jäseneltä, että vuoropuhelumekanismia käytetään, jotta parannettaisiin tilannetta, mutta ihan rehellisesti sanottuna minua pelottaa tämä hallitus. Tuetaan näitä ihmisiä, kyllä, ei tueta hallitusta. Meidän täytyy saada aikaan kehitystä ja ihmisoikeuksien on kuljettava käsi kädessä kehityksen kanssa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Hautala, yksi minuutti. Thank you, chairman. Uh, Kiitos puhemies. Komission jäsen olette aivan oikeassa, kun toteatte, että eristäminen harvoin auttaa. Mutta kysymys kuuluukin, miten voimme auttaa maata, jossa hallinto on kaikin kriteerein eh, sortohallitus. Ja jos tähän lisätään vielä se, että maa voidaan listata kolmen eristyneimmän valtion joukkoon, Kenties tähän listalle kuuluisivat myös Pohjois-Korea ja Turkmenistan. Eritrea joka tapauksessa on korkealla listalla. Kenties pitäisi perehtyä innovatiivisiin keinoihin tehostaa kehitysyhteistyötä. Annan tässä ihan vain esimerkin. Kansainvälinen kuurojen liitto toteuttaa hanketta jopa Pohjois-Koreassa. Täytyy olla jonkinlaisia tapoja löytää toimintatapoja ja vakuuttaa hallitus siitä, että avautumisesta voi myös hyötyä. Oikeastaan kysymys teille komission jäsen loppuun vielä. Meillähän on Afrikan sarven maan kansainvälistä eh, yhteistyötä. Olisiko alueellisella yhteistyöllä mitään mahdollisuuksia? Kiitoksia. Seuraavaksi Stucher, yksi minuutti. Voorzitter, dank u wel. Puhemies, kiitos. Hollannin äh, kansa äh, horjuu veronkorotusten alla. Voitteko te kuvitella, miltä näistä ihmisistä tuntuu, kun he kuulevat, että komissio aikoo antaa 312 miljoonaa euroa vallanpitäjille Eritreassa? Eritrea maa, joka on yksi korruptoituneimmista maista koko maailmassa ja jonka eh, lehdistövapaus on jopa heikompi kuin Pohjois-Korean. Puhemies, kuinka minä pystyn selittämään tämän ihmisille Alankomaissa? Kiitos. Kiitoksia, Stücher. Seuraavaksi Gomes, yksi minuutti. E Puhemies. David Isakin ruotsalaisen vangitseminen, ilmaisunvapauden rajoittaminen, sortotoimet ovat jokapäiväistä elämää Eritreassa. Poliittiset puolueet niin ikään on kielletty. Pakkotyö, loputon sotilaspalvelus, pakolaisten maasta ajo, kaikki tämä on alistavaa epäinhimillistä kohtelua. Euroopan komissio haluaa nyt lisätä kehitysapua kolminkertaiseksi. Tämähän on tuhon tuomitu hanke, koska ei voi jättää huomiotta sitä järkyttävää sortoa, joka kohdistuu väestöön, joka kärsii eh, presidentin tyrannian alla. On noloa nähdä minkälaisia puutteita komission ja neuvoston strategisessa ajattelussa on. Demokratialla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Tässä vain pyritään eroon pakolaisista välimerellä. Tämähän on tuhon tuomittu hanke ja vähimmäistä nyt on se, että tämä hylätään. Kiitos sitten Pantseri, yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Ei ole mikään ihme, että Eritrea on osoitus siitä, miten ristiriitaisia tavoitteita on EUn kehitys- ja kehityspolitiikassa. Miksi ristiriitoja? Koska yhtäältä annetaan enemmän resursseja maan tukemiseksi ja yritämme estää pakolaisten lähtöä maasta ja vaikuttaa sosiaalisten ongelmien ratkaisuun. Ja toisaalta kaikki tämä tehdään maassa, jossa ihmisoikeuksia jatkuvasti rikotaan. On vaikeaa päästä irti tästä ristiriidasta, koska jos ei ole resursseja, niin silloin on vaikeampi puuttua ihmisten tilanteeseen, jotka tarvitsevat apua, mutta meillä ei ole takeita siitä, että rahat menevät ihmisille, jotka ovat ongelmissa. Eli mitä tehdä? Meillä täytyy olla uusia sitoumuksia ehdotuksessa ja meidän täytyy saada tämä paperille. Erityisesti kehitysapuun täytyy liittää valvontaa Eritreassa ja yhdessä meidän täytyy vaatia, että jatkuvasti ja välittömästi avataan ihmisoikeuskysymysten käsittely. Komission pitää toimia tällä alalla. Kiitoksia. Seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa. Täällä on vain kaksi puheenvuoropyyntöä enemmän kuin mihin meillä on aikaa. Eli en anna enää muita puheenvuoroja. Ensimmäisenä McGuinness. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Meidän on puhuttava Eritreasta. On puhuttava kaikista niistä maista, jotka taistelevat korruption kanssa, ihmisiä vangitaan, aivan niin kuin kuulimme Ruotsin kollegoilta. Me emme voi kääntää selkäämme näille maille. Mehän olemme ikään kuin tässä puun ja kuoren välissä. Hautala teki ehdotuksen siitä, miten voisimme puuttua näihin tapauksiin ilman, että raha sitten valuu korruptioon. Kuulimme kirkon johtajalta Nigeriasta tänä aamuna, vai oliko se Etipiosta. Kuulimme siitä, miten siellä suhtaudutaan Boko Haramin toimiin ja miten he tarvitsevat apua niille ihmisille, joilla ei ole esimerkiksi vettä tai suojaa. Komission jäsen sanoi aivan oikein, että nämä ongelmat on ratkaistava. Jos emme niitä ratkaise, niin muuttovirrat ovat aivan hallitsemattomissa. Meidän etujemme mukaista on puuttua näihin ongelmiin paikan päällä Silloin kun politiikkamme epäonnistuu, niin silloinkin on jatkettava yritystä ja parannettava niiden elämää, joihin tämä koskee niin kovasti. Hyvää onnea työhönne. Kiitoksia. Seuraavaksi Caputo. Kiitoksia. Euro... Eritrean pidätykset vaikuttavat myöskin Euroopan tilanteeseen ja Syyrian jälkeen Eritrea on suurin pakolaisten lähde, ja valtaosa eritrealaisista ovat hyvin epätoivoisia, ja tämä koskee miehiä, naisia, lapsia. Tämä on erittäin vaikea kysymys, ja myöskin YK on tutkimuksessa on osoitettu, että hyvin paljon on rikottua, rikottu ihmisoikeuksia Eritreassa. Siellä on myöskin rikottu ihmisoikeuksia ja sotilaat valvovat kansalaisten elämää kaikilta osilta ja EU pitäisi käydä Asmaran kanssa vuoropuhelua ja meidän täytyy puuttua näihin maahanmuuttovirtoihin, mutta samanaikaisesti meidän täytyy liittää taloustuki siihen, että vapauksia kasvatetaan huomattavasti tässä maassa. Caputo es folta... Kiitoksia seuraavaksi Marias. Kiitos Eritrea on äh, listan huipulla Afrikassa, mitä tulee toimittajien vangitsemiseen. Siellä poljetaan äh, äh, ihmisoikeuksia. Samanaikaisesti, kun oli Arabian kevät, arabikevättä, niin eritrealaisilla ei ollut käytössään edes internettiä. Mä on allekirjoittanut Kotonon sopimuksen, mutta ei, ei toimi sen mukaan. Ihmiset pakenevat ja tulevat pakolaisina Kreikkaan ja muualle Etelä-Eurooppaan. Joten Eritrean on toteutettava suuria demokraattisia uudistuksia. EUn kehityssä avun täytyy auttaa köyhiä ihmisiä Eritreassa eikä hallinnon oligarkkeja. Heidän on ymmärrettävä, että EU lopettaa kehitysavun antamisen Eritrealle, mikäli he eivät välttämättä paranna ihmisoikeustilannetta. Vielen Dank, Herr Kollege Marias. Teillä olisi ollut vielä... Niin, kollega. Teillä... Teillä olisi ollut vielä pari sekuntia aikaa. Ja kopin vain siksi, että puhuitte liian nopeasti ja tulkit eivät pysyneet mukana. Seuraavaksi Jakovčić. Netko je jako dobro usporedio i rekao da Eritreja je sjeverna... Niin, kun on tehty vertaus siitä, että Eritrea olisi Afrikan mantereen Pohjois-Korea, niin siinäpä olisikin hyvä vertaus. Me olemme hyvin perillä siitä, mitä tässä Afrikan maassa oikein tapahtuu. Meillä on oltava tasapainoista politiikkaa. Se, mitä komission jäsen Nemicha on todennut ja osoittanut omassa puheenvuorossaan, Hänhän totesi, että tarkoitus ei ole antaa hallituksen käyttöön varoja, vaan auttaa sellaisia hankkeita, jotka tavalla tai toisella tukevat väestöä parantamaan elintasoaan ja pitämään ihmiset maassa, eivät, jotta he eivät lähtisi ylittämään välimerta epätoivoisesti. Kiitoksia. Seuraavaksi Petir. Kiitoksia puhemies. Eritrean tilanne on hälyttävä ja siellä nyt ollaan jopa pahemmassa tilanteessa kuin Pohjois-Korea, kun ajatellaan lehdistön vapautta. Siellä ei ole median vapautta ja siellä on vangittu enemmän toimittajia kuin monissa muissa maissa, mutta kuitenkin siellä ahdistellaan myöskin ihmisiä, jotka eivät kuulu maan neljän suuren uskontoon. Kansalaiset elävät köyhyydessä ja he pelkäävät jatkuvasti sotilaita ja heitä pahoinpidellään jatkuvasti fyysisesti ja psyykkisesti. Tuhanset ihmiset lähtevät vuosit, päivittäin maasta ja monet lähtevät sieltä epätoivoisesti ja emme voi auttaa matane kuin ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Nämä ihmiset mieluummin kuolevat kuin jäävät maahan elämään epäinhimillisissä oloissa. Tammikuusta lähtien 14 000 pakolaista on saapunut Eritreasta Italiaan pienissä veneissä, eli tästä on tullut eurooppalainen ongelma ja EU pitää nyt puuttua tähän ongelmaan. Kiitos sitten Kelly. I've been uh, calling for some time olen eh, jo jonkin aikaa pyytänyt, että koko kehitysapu arvioidaan uudelleen, varsinkin maille, jotka ovat eh, korruptoituneita. Ja minusta eh, Eritrea on tällainen maa. Se on maa, jossa oli sama presidentti vuonna 1991 lähtien. Siellä ei ole perustuslakia, siellä ei ole riippumatonta oikeuslaitosta, siellä ei ole vaaleja, eikä siellä ole lehdistön vapautta. Se on itse asiassa rankattu viimeiseksi tässä indeksissä. Joten minkä vuoksi me annamme sinne apua? Sillähän vain tuetaan hallitusta ja mieluummin kuin että me tuemme hallitusta, meidän täytyisi yrittää auttaa pakolaisia lyhyellä aikavälillä niin, että heillä olisi edes jonkinlaista elämänlaatua ja sitten pyrkiä tai sitten asettaa ehtoja Eritrean kaltaisille maille, että per, tämä tuki eh, liittyy siihen, että edes perusihmisoikeuksia kunnioitetaan. Vielen Dank, Herr Kollege Kelly. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä Schwab. Kiitoksia komission jäsen puhemies. Eritrea on tietysti ongelmallinen EUlle, koska yhtäältä on selvää, että ihmisoikeusrikkomukset, lehdistön vapauden rajoitukset ja muiden demokraattisten oikeuksien rajoitukset asettavat nyt kyseenalaiseksi sen, pitäisikö meidän antaa kehitystukea tällaiselle maalle. Mutta toisaalta on myöskin yksimielisyyttä siitä, ja tämä nyt on tullut esille keskustelussakin, että tietysti meitä kiinnostaa auttaa ihmisiä, jotka elävät hyvin hankalissa oloissa. Meidän täytyy auttaa kehitysapua heille, jotta heillä on näkymiä jäädä omaan maahansa, eivätkä he joudu lähtemään ylittämään välimerta salakuljettajien kyydissä. Ja muutenhan tämä ongelma siirtyy sitten Eurooppaan. Eli meillä pitää olla tasapainoinen vastaus emme voi ainoastaan todeta, että me korotamme kehitysapubudjettia, vaan toisaalta meidän täytyy, ja tästäkin jo tehtiin ehdotus, eli meidän täytyy varmistaa se, että hallitus, joka pitää ihmisiä tässä tilanteessa, saa kuulla meiltä, että me ryhdymme toisenlaisiin toimiin, jotta tilanne saadaan paremmaksi. Kiitos. Kiitoksia. Menettely ilman puhujalistaa on nyt päättynyt ja keskustelun päätteeksi puheenvuoron saa vielä komission jäsen Mimitsa. Mikrofonin. Puhemies, minä olen samaa mieltä teidän huolenaiheistanne ja eh, siitä, että tuomitsette diktatuurin ja ihmisoikeusrikkomukset, jotka olette ottaneet esiin Eritrean yhteydessä. Meidän tulisi pitää muistissa tämä hyvin hankala konteksti, jossa me toimimme, jossa meillä on kaksi vaihtoehtoa että me lakkautamme kaikki apuohjelmat tai pyrimme paremmin keskittämään apumme niin, että se tavoittaa ne, jotka sitä eniten tarvitsevat. Me kuulimme täällä sen näkemyksen, että on paljon parempi jatkaa Eritrean kanssa eri välineiden kautta. Me luonnollisesti seuraamme hyvin läheisesti ihmisoikeustilannetta Eritreassa kirjasin muistiin hyvin kaikki teidän vetomuksenne ja ehdotuksenne, että ne voitaisiin sitten ottaa huomioon, kun me käynnistämme ohjelmat Eritrean kanssa 11 eh, Euroopan kehitysrahastosta, niin että voimme paremmin arvioida ihmisten tarpeet eikä hallituksen tarpeita, ja että me voisimme myös paremmin eh, puuttua maahanmuuton syihin me olemme myös huomioineet ehdotukset siitä, että pitäisi paremmin hyödyntää mahdollisuuksia alueelliseen yhteistyöhön ja että olisi yhteisiä eurooppalaisia tai kansainvälisiä sanktioita Eritrean hallitusta kohtaan. Meidän ei koskaan tule unohtaa, että meidän ensisijainen tavoitteemme on parantaa väestön elinoloa ja, ja sitä kautta edistää Eritrean vakautta. Kiitos. Kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän. Seuraavaksi neuvoston ja komission julkilausumat, tiedotusvälineisiin kohdistuvat verkkohyökkäykset, tietoverkkoturvallisuuteen kohdistuva uusi uhkataso. Ja ministeri Kalina Lukasevica saa nyt sitten ensimmäisen puheenvuoron. President.